esityslista. Puheenjohtajakokous on päättänyt, että torstaina toimitetaan äänestys ylimääräisen valiokunnan perustamisesta, joka käsittelee verojärjestelyä eri jäsenvaltioissa. Määräaika on keskiviikkona kello 19. Ja sitten tämä viikko. 149 artiklan mukaisesti puheenjohtajakokouksessa hyväksytty lopullinen esityslista luonnos on saatavilla. On ehdotettu, että tämän päivän istuntoa jatketaan kello 22 asti. Vastustaako joku? Ei, joten tämän päivän istunto jatkuu kello 22. Muuten tämän päivän ja tiistain esityslista luonnokseen ei ole muutosehdotuksia keskiviikkoon. No, olkaa hyvä. Mr. President, can I make... Puhemies, voinko esittää pyynnön puheenjohtajakokoukselle yksi tärkeimpiä mahdollisuuksia edustajalle on puhua yhden minuutin puheenvuoroissa meille tärkeistä asioista vaalipiireissämme Euroopan unionissa. Puoli tuntia joka istuntokerta on kovin lyhyt aika. Haluaisin, että sääntöjä muunnettaisiin, että puheenjohtajakokous voisi sitä pidentää tuntiin silloin, jos aikaa on. Ja, Arvoisa kollega, tänäänhän meillä esityslistalla ovat nämä minuutin puheenvuorot. Ja voitte. Tänäänhän esityslistalla todella viimeisenä kohtana ovat minuutin puheenvuorot, joten teillä kyllä varmasti aikaa piisaa. Siis te voitte tänään joka tapauksessa tällaista puheenvuoroa pyytää ja jos katsotte, että työjärjestyksessä asia tulisi hoitaa jotenkin toisin, niin puheenjohtajakokous voi asiaan palata ja näin tulemme tekemään, mutta joka tapauksessa tänä iltana on kylliksi aikaa minuutin puheenvuoroille. Todella mitä tiistaihin tulee, esityslistaluonnokseen ei ole muutosehdotuksia. E, Irakin ja Syyrian humanitaarinen tilanne, erityisesti ISIS-järjestön terrorista johtuen, niin vihreä ryhmä on pyytänyt, että tähän esityslistan kohtaan lisätään sanat erityisesti ää, Isiksen puitteissa. Herra Allen Smith. Well, this is pretty Puhemies, tämä taitaa olla kiistaton. Tämä on ihan tärkeä asia, mutta ei pitäisi katsoa ainoastaan väkivaltaa, joka on tietenkin valitettava. Pitäisi katsoa muutakin väkivaltaa, jota näissä maissa on. Ja muukin väkivalta on syynä humanitaariseen katastrofiin. Ei pitäisi katsoa ainoastaan isistä. Tässä pitäisi katsoa kaiken kaikkiaan Irakin ja Syyrian humanitaarista tilannetta, erityisesti ottaen huomioon is e järjestö mutta laajempikin kuva siihen siis kuuluu. Joten toivon, että kollegat voivat tukea tätä mielestäni järkevää muutosta. Kiitos. Haluaisiko joku puhua tämän ehdotuksen puolesta? Haluaisiko joku vastustaa? Also möchte niemand kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa vastaan. Me toimitamme nyt äänestyksen äänet puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty näin. Ja samoin keskiviikkoon liittyen EPP-ryhmä on pyytänyt komission julkilausumaan liittyen energiaverkkojen yhteenliittämiseen päätöslauselmaesityksineen. Rouva Krostet saa perustella miksi, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Niin, minä haluaisin puhua kollegani herra Milon puolesta, joka oli vielä tullut paikalle. Eli minä olen hänen tulkkina, että tulisi lisäyksenä hänen pyynnöstään täysistuntoon keskustelu päätöslauselman kerran liittyen energian yhteenliittymiin energian sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi, jotta saadaan eurooppalainen verkko, joka on yhteenliitetty. Se on mielestäni välttämätöntä. Se ei koske pelkästään Iberian niemimaan maita, vaan myös Baltian maita. Siksi olisi hyvä varoitella komissiota myös siitä, miten kiireellisesti pitäisi toimenpiteisiin ryhtyä. Eli kiitos herra puhemies, kiitos hyvä kollegat, että tukisitte tätä pyyntöä. Kiitos teille. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron tämän pyynnön puolesta? Herra Marinescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Știți foarte bine, statele membre și-au... Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, jäsenvaltioita kiinnostaa energiaverkkojen yhteenliitäntä, jotta saisimme yhtenäiset markkinat Eurooppaan. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan energiaunionia, joten EPP tukee keskustelua päätöslausuman kerran. Kiitos. Kiitos. Haluatko käyttää puheenvuoron äh, ehdotusta vastaan? Herra Nika, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. SD-ryhmä vastustaa tätä kahdesta tärkeästä syystä. Ensinnäkin itse valiokunnassa on valiokuntaloitteinen mietintö vireille tähän aiheeseen paneutuaksemme. Se tulee ensi kerralla täysistunnon esityslistalle. Ja toinen tärkeä syy on, että vain niin parin viikon päästä me saamme varapuheenjohtaja Seskovitsin suunnitelman käsittelyyn. Si- siinä on iso kirjo aloitteita liittyen myös liikenteeseen ja kuljetuksiin. Siinäkin varmasti ratkaistaan moninaisia kysymyksiä niiden ajatusten pohjalta, joita herra Sefcovic on esittelevä, mukaan lukien Baltian ja Iverian niemimaan yhdistäminen, Välimeren ja Kakkoseurman yhdistäminen. Eli ehkä on hyvä odotella vielä tuota suunnitelmaa ensin keskustella 25. helmikuuta siitä, kun kerran saamme tilaisuuden keskustella tärkeästä aiheesta, mukaan lukien enää markkinat kokonaisuudessaan Euroopassa. Mertski, aus. Herra Lamberts, oletan, että tekin halusitte käyttää puheenvuoron vastaan. Kyllä. Te pyysitte puheenvuoroa niin varhaisessa vaiheessa, että vaikutti hieman siltä kuin olisitte ollut puolesta. No niin, me toimitamme äänestyksen ne, jotka kannattavat Krostetin ehdotusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Samoin keskiviikolle olen saanut pyynnön äh, yksittäisiltä jäseniltä, jotka haluaisivat komission julkilausuman liittyen Jaltan sopimuksen 70 vuotis äh, taipaleeseen. Herra Marik Jurek perustelee tätä pyyntöä. Olkaa hyvä, herra Jurek. Kiitoksia, puhemies. Kun me nyt istumme täällä Euroopan parlamentissa, on kulunut 70 vuotta Jaltan konferenssista ja puolille Euroopan unionin jäsenvaltioista tämä merkitsi vapautta, toisille taas, kuten minun maalleni ja Baltian maille, se merkitsi sotilaallista uhkaa ja vei itsenäisyyden. Ja Saksalle se taas äh, johti maan jakautumiseen. Joten äh, Jaltan konferenssi oli äärimmäisen tärkeä tapahtuma ja meidän tulisi muistella sitä ja käydä asiasta tota, hyvin sitä keskustelu siis siitä, mihin kaikkeen Jaltan konferenssi johti. Ja tähän tarvittaisiin myös päätöslauselma päätteeksi. Kiitos. Kuka haluaa puhua tämän pyynnön puolesta? Haluaako joku vastustaa herra Lamberts? Monsieur le Puhemies, varmasti kaikki ymmärtävät hyvin, mitä Jaltan konferenssi esit- oli merkitykseltä Euroopassa, mutta ei pidä nyt sekoittaa puuroja ja Nyt on kyse poliittisesta elimestä, valituista eikä historiallisesta kokouksesta. En halua, että tässä hyödynnetään historiallisia tapahtumia, jotta historiaa kirjoitetaan uudelleen tavalla tai toisella omin intressin ajamiseksi. Mielestäni tämä keskustelu kuuluu historian tutkijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita. Varmasti täälläkin on moni kiinnostunut, mutta en oikein usko, että on asianmukaista, että tämä parlamentti käy keskustelua ja vielä hyväksyy päätöslaustelma historian tulkinnasta. Kiitos. Kiitokset herra Lamberts. Sitten herra Dziabstowski. Kiitos paljon puhemies. <clears throat> Monet kerrat Euroopan parlamentti on puhunut historian tapahtumista. On puhuttu esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan vuosipäivästä ja jokainen, joka haluaa solidaarisuutta ja totuutta kunnioittaa, ei voi jättää huomiotta jaltaa, jolla on ollut sellainen vaikutus Eurooppaan ja se haittasi Euroopan yhdentymiskehitystä. Latvian, Bulgarian, Puolan, Viron, Slovakian, Kroatian kansalaisille tämä on tärkeää. Mutta tämä on myös ratkaisevan tärkeä asia meille kaikille, jotta voidaan kunnioittaa eurooppalaista solidaarisuutta. Siksi vetoaisin kaikkiin. EPP, SD, vihreät, liberaalit, kaikki kollegat, vetoaisin kaikkiin – kautta puolueryhmien ei jätetä huomiota tätä keskeisen tärkeää tapahtumaa Euroopan historiassa. Me toimitamme äänestyksen. Nyt äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. No, tämä oli aivan ilmi selvästi hylätty. No, jos vaaditte, niin toimitetaan koneellinen äänestys. Tarkistetaan tuo äskeinen. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki jäsenet äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 82 puolesta 194 vastaan, 30 tyhjää, hylätty. Siirrymme torstain esityslistaan. EPP-ryhmä on pyytänyt, että komission julkilausuma, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön internetissä, tästähän on tarkoitus äänestää maaliskuussa, niin on pyydetty tähän keskustelua. Rova Holmaier. Kollegin on kollegin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pyrin vielä kerran perustelemaan sitä, miksi EPP mielellään haluaisi, että että tämä hyvin hankala lasten hyväksikäyttöaihe keskustelun kohteena saisi päätöslauselman osakseen myös. Pyytäisin, että meillä olisi yhteinen päätöslauselma, liittyisi 50 valtion liittoon. Siinä on Euroopan unionin lähes kaikki jäsenvaltiot mukana. Ja näin voisimme myöskin julkisesti osoittaa sen, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö – on todella tärkeä ongelma, vaikka ongelmia meillä on paljon. Ja että yhdessä haluamme taistella lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan myöhemmin libe valiokunnassa myöhemmin ehkä valiokunta-aloitteeseen mietinnön ja muiden aloitteiden käyttä haluamme tuoda esiin sen, että emme halua katsoa sivusta, kun tuhansia lapsia hyväksikäytetään, vaan haluamme yhdessä toimia tätä kehitystä vastaan. Tämä olisi ikään kuin lähtölaukaus ja voisimme toimia näin yhteistyössä. Kiitoksia. Rouva Koratsa Bild haluaisi kannattaa tätä ehdotusta. Olkaa hyvä, Rouva Koratsa Bild. Kiitos puhemies. Euroopassa ei ole yhtäkään vanhempaa, joka ei olisi huolissaan Europolin tiedoista, että jopa alle kaksivuotiaita lapsia hyväksikäytetään internetissä. Me, puhemies, pyydämme keskustelua ja sitä seuraavaa päätöslauselmaa. Me emme voi kiistää tämän ongelman olemassaoloa. Se koskee kaikkia eurooppalaisia. Emme halua viedä kollegoilta sanoja. Heidän on saatava käydä tätä keskustelua. Me emme voi kiistää tämän ongelman olemassaoloa. Kiitoksia. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Ei, joten toimitamme äänestyksen äänet puolesta. Äänet vastaan. tyhjä Hyväksytty. Näin äh, käsittelyjärjestys vahvistetaan. Äh, edustaja Kvetsasilla on työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin esittää, että meillä olisi oma keskustelu, jota voitaisiin miettiä täysistunnossa liittyen Kreikan tilanteeseen. Tämä on erittäin keskeinen kysymys. Kaikki voisivat silloin esittää omat näkemyksensä ja kantansa. Olen pahoillani, herra puhemies. Tehän kävitte itsekin Kreikassa. Aikaisemmin ei kuitenkaan käyty minkäänlaista keskustelua Kreikan tilanteesta ennen kuin te menitte sinne. Tilanne on kovin vakava ja haluaisimme tietää, kenen näkemyksiä esititte siellä, täysistunnon näkemyksiä vai omia näkemyksiä, eli tässä tarvitaan keskustelua varmasti tulee vielä aika, jolloin Kreikan kansakin voittaa. Ne kaikki, jotka estävät Kreikan kansaa ottamaan sitä kohtaloa käsinsä ja puolustamaan omaan itsemääräämisoikeuttaan, kaikki ne, jotka astavat, varmasti tulevat tietämään asian. Ja. Kiitokset herra äh, Gletsos äh, tässä tämä pyyntö esitettiin liian myöhäs, myöhään. Esityslista ei enää voida muuttaa. Poliittinen ryhmänne voi tällaista esittää puheenjohtajakokouksessa. Seuraavaksi esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle teollisen tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa käsittelevä